Dear colleagues, it is uh, time to start also. Hyvät kollegat, on aika aloitella, koska meidän komission varapuheenjohtaja Shevchovic on tulossa vieraaksemme ja olen jo kertonutkin jäsenille, että jos te haluatte kuunnella varapuheenjohtajaa, niin olisi aika aloittaa. Täytyy todeta, että ensimmäisenä kohtana voidaan katsoa tämän kokouksen esityslista hyväksytyksi, ellei huomautuksia ole. Ja toiseksi sitten muistutan, että tulkkaus on tänään tarjolla 20 kielelle. Ja sähköiset kokousasiakirjat on siellä e-meeting-sovelluksessa saatavilla ja tämä kokous myös webstreamataan. Kolmannesta kohdasta koordinaattorien suositukset on teille jaettu sähköisesti, ellei teillä ole niihin huomautettavaa, niin ne voidaan katsoa hyväksytyiksi. Ja neljäs kohta. Olemme tulossa sinun kohtaasi nyt tässä sitten. Eli minun täytyisi raportoida nyt sitten käynnissä olevista neuvotteluista. Eli meillä on ollut uusi elintarvikkeista neljäs kolmikanta neuvottelu. Olemme käyneet komission ja neuvoston kanssa ajatusten vaihtoa erityisesti kahdesta pääasiasta, josta emme ole saaneet yhteisymmärrystä aikaiseksi. Ensimmäinen koski delegoituja säädöksiä, koska me pidämme kiinni kannastamme siitä aiheesta. Ja toinen aihe koski kloonausta ja siinä neuvoston kanta ei ole sama kuin meillä. Me olemme pyytäneet olemme pyytäneet nimenomaisia artikloja siihen ja me, komissio olisi valmis johdantosan kappaleeseen, mutta me olemme tehneet neuvostolle ja komissiolle lopullisen ehdotuksemme ja odotamme heidän vastaustaan neuvoston vastaus tähän kompromissipakettiehdotukseen on odotettavissa tämän viikon lopulla. Ja sitten voimme aloittaa keskustelun viidennestä kohdasta, eli ajatusten vaihto komission varapuheenjohtaja Shevchovicin kanssa koskien rakenteellista vuoropuhelua koskien energiaunionin strategian täytäntöön panosta. Ja annankin välittömästi puheenvuoron komission varapuheenjohtajalle. Ja sitten myöhemmässä vaiheessa voimme vaihtaa ajatuksia hänen kanssaan. On aivan selvää, että olemme kovin kiinnostuneita tietyistä asiakohdista esityslistallanne, agendallanne. Mehän seuraamme neuvotteluja Pariisin syyskuun COP21 kokouksen kehityskulkuja ja tietysti olemme kovasti kiinnostuneita tietämään, mitkä ne ovat ja miten neuvottelut edistyvät. Ja asiakirja-aineistoissanne liittyen energiaunioniin ja hiilestä hiiliriippuvuudessa vapautumiseen on selvää, että valiokunnan jäsenet haluavat tietysti kuulla uutisia myöskin 2015 vuoden työohjelman kehityskuluista ja pitän silmällä myöskin 2016 vuoden työohjelmaa. Täällä keskustellaan siis komission kanssa näistä aiheista ihan lähitulevaisuudessa. Teillä on nyt 15 minuuttia aikaa selostaa prioriteettejanne siltä komission puolelta tästä aiheesta ja tästä asiakirja-aineistosta, joka meillä on nyt edessänne. Olkaa hyvä. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia arvoisa puheenjohtaja Lavia, arvoisa Envi-valiokunnan jäsenet, hyvät kollegat, hyvät ystävät. Kun katsoin almanakkaa, niin tapaamisesta me ei ole kuvinnut kulunut kovinkaan pitkään aikaa, noin neljä kuukautta, ja silloin kerroin teille visiostani kunnianhimoisesta energiaunionista. Me keskustelimme siitä, että on tärkeää saada aikaiseksi kohtuuhintaista, varmaa, kilpailukykyistä ja kestävää energiaa. Ja silloin minulla oli mahdollisuus todellakin keskustella kanssanne, kuunnella teidän ideoitanne ja olette varmaankin havainneet, että teidän kommenttinne on suurimmalta osin kyllä huomioitu energiaunionia koskevassa tiedonannossa, joka julkaistiin helmikuun lopussa. Ja tästä tiedonannosta on sitten kehitetty konkreettinen strategia. Sen julkaisemisen jälkeen energiaunionin strategia hyväksyttiin myöskin huippukokouksessa. Monet parlamentin ryhmätkin hyväksyivät sen, kiitos siitä teille. Ja mielestäni myöskin kansalaiset sekä keskeisimmät sidosryhmät suhtautuvat siihen myönteisesti. Mutta tämä on vasta lähtölaukaus hyvin ratkaisevassa ratkaisevassa prosessissa. Nyt on saatava todellisia tuloksia aikaiseksi, eli nyt on ryhdyttävä tuumasta toimeen. Aamulla ilmoitin uudesta ja ke- keskeisen vaiheen alkamisesta, eli täytäntöönpanon alkamisesta, eli että poliittisen, diplomaattisen ja lainsäädännöllisen työn kautta ryhdytään konkreettisiin toimiin. Ja kuten aikaisemminkin, niin tulen varmistamaan sen, että me teemme yhteistyötä komissiossa niiden komissaarien kanssa, jotka kuuluvat niin sanotun energiaunionin perheeseen, eli tietenkin myös tiivistä yhteistyötä vaalien Euroopan parlamentinkin suuntaan. Me tarvitsemme tällaisen vahvan yhteisen lähestymistavan, koska tämä lähestymistapa on osoittautunut menestyksekkäästi. Haluaisin ottaa esille nämä kolme toimintalinjaa. Lähdetään liikkeelle tästä poliittisesta toimintalinjasta. Nyt on erittäin tärkeää varmistaa, että energiaunioni toteutetaan kansallisella tasolla, eli että kansallisissa parlamenteissa työmarkkinaosapuolten keskuudessa, yritysmaailmassa, yli, opiskelijoiden ja opiskelijoiden keskuudessa aivoriihissä asiaa käsitellään. Eli tämä on oma energiaunioniin liittyvä kierto, kierrokseni josta olen kertonut jo aikaisemmin. Tästä hyötyvät kaikki, sekä kuluttajat, talous että ympäristö. Ja samalla meillä on mahdollisuus keskustella aiheesta sekä kansalaisten ja poliittisten toimijoiden kanssa. Eli mitä Euroopan unionin energiaunioni tarkoittaa kaikille meille ja jäsenvaltioille. Tarkoituksena on varmistaa, että me löydämme ne parhaat käytänteet, joista kerromme sitten kaikkialla Euroopassa, jotta voimme varmistaa, että su- saamme aikaiseksi todellisen energiaunionin suuntaan tapahtuvan ö, siirtymän. Tietämystä on olemassa, mutta meidän täytyy vain varmistaa, että kaikki ovat tietoisia näistä olemassa olevista mahdollisuuksista. Ja tämän kierrokseni aikana kansalliset hallitukset voivat esittää omat arvionsa energian ja ilmaston tarjoamista mahdollisuuksista ja haasteista. Ja tämän kansallisen vuoropuhelun kautta varmaankin saadaan aikaiseksi ajantasaistettua ja luotettavaa kans maakohtaisia asiakirjoja ja komission tarjoamia suosituksia. Ja kunhan nämä asiakirjat ja suositukset on valmiina, niin ne julkaistaan ja sen pohjalta sitten syksyllä luodaan ikään kuin Euroopan energiaunionia koskeva tai tilaa koskeva selvitys. Eli me tarvitsemme vankan, dynaamisen, integroituneen ja osallistavan ja virtaviivaistetun järjestelmän. Mutta tarkoituksena on katsoa, minkälaisia esteitä on vielä olemassa, ei ainoastaan kansallisella tasolla, kuten sanoin, vaan myöskin paikallisella ja eurooppalaisellakin tasolla. Tätä välinettä ei työstetä vain ainoastaan Brysselissä kaukana täytäntöönpanon tasolta, Tehokkuus edellyttää, että tähän myöskin jäsenvaltiotasolla poliittisesti sitoudutaan myöskin työmarkkinaosapuolten, pormestareiden, kansallisten säätelijän, viranomaisten toimesta ja niin poispäin. Joten tarkoitukseni on varmistaa, että nyt tässä vaiheessa saadaan aikaiseksi todellinen vuoropuhelun ilmapiiri. Sitä todellakin tarvitaan tulevissa, tulevina vuosina. Tämän vankan hallintojärjestelmän kautta voidaan vahvistaa johdonmukaista toimintaa sekä unionin tasolla että kansallisella tasolla tasolla. Varmistetaan, että todellista seurantaa, valvontaa ja vertaispainoistusta saadaan aikaiseksi. Toiminnan helpottamiseksi me tulemme myöskin virtavirtaistamaan raportointivaatimusjärjestelmää. Kun aloitimme tämän toiminnan, niin meillä oli 200 raportointijärjestelmää käytössä. Ja me toivomme tähän muutosta. Järjestelmä olisi muutettava ja ehdotammekin, että jokainen jäsenvaltio esittää oman energia- ja ilmastosuunnitelmansa, jossa huomioidaan energiaunionin keskeisemmät osa-alueet. Demokraattinen ulottuvuus on tässä yhteydessä tietenkin kaiken A ja O. Euroopan parlamentin täytyy siis koko prosessin aikana osallistua tähän hankkeeseen. Saanen vielä palata Euroopan energiaunionia käsittelevään kierrokseen ja minä todellakin toivon, että te parlamentin jäsenet tuette minua pyrkimyksissäni, kun yritän saada tätä hanketta lähemmäs kansalaisia. Monet teistä ovat jo ilmoittaneet haluavansa tehdä kanssani yhteistyötä tämän aiheen tiimoilla. Tämä on erittäin hyvä asia ja saanen tässä yhteydessä vielä uudemman kerran äh, kertoa teille, että kaikki haluakkaat voivat osallistua tähän hankkeeseeni. Tämän kierroksen jälkeen sitten esitän ensimmäisen Euroopan unionin energiaunionia käsittelyyn tilaa käsittelevän selvityksen ja siitä voidaan keskustella täällä Euroopan parlamentissa teidän kanssanne. Jäsenvaltiot tulevat säätömääräisesti kertomaan siitä, mitä on saatu aikaiseksi ja siltä pohjalta sitten käydään myöskin kattavaa keskustelua. Ja on tärkeää, että täytäntöönpanovaiheessa myöskin Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat tässä vahvasti mukana. Ja kuten jos sanoin, niin Parlamentilla ja erityisesti teidän valiokunnallanne on erittäin keskeinen rooli, kun lainsäädäntö työtä valmistellaan energiaunionin liittyen. Poliittisen työn lisäksi komissio panostaa huomattavassa määrin myöskin energiadiplomatiaan. Tähän ihan lyhyesti vielä seuraavaa. Tässä on kaksi tavoitetta. Ensinnäkin me yritämme rohkaista yhä useampia maita osallistumaan kunnianhimoisella tavoit- toiminnalla juuri COP21 valmisteltaessa ja pyrkiä saamaan myöskin laaja-alaisemman energiatoimittaja- ja toimitusverkostokentän. Nyt meillä on historiallinen mahdollisuus tarttua näihin haasteisiin, mutta tämä edellyttää todellakin globaalia toimintaa. Monemmat kollegion jäsenet puhuvat tämän puolesta, sillä olen keskustellut kansallisten tai olemme keskustelleet kansallisten edustajien kanssa, niin muun muassa varapuheenjohtaja Morgerini sekä komissaarit Arias Kanjete sekä Mimitsa ja monet muut ovat ilmoittaneet, että nyt meidän täytyy panostaa COP21 tavoitteeseen. Ja minä tiedän, että Euroopan parlamentin Pariisin valtuuskunta haluaa myöskin puhaltaa samaan hiileen tästä tärkeästä asiasta keskusteltaessa. Minä tulen osallistumaan keskusteluihin myöskin afrikkalaisten kumppaneiden kanssa asioista keskusteltaessa Afrikan unionin komission edustajien kanssa Brysselissä asiaa on ollut esillä ja tulen käymään myöskin Afrikassa Ranskan COP21 puheenjohtajiston kanssa. Tähän diplomaattiseen toimintaan liittyy myöskin se, että meidän täytyy jakeluketjua ja toimittajien kenttää laajentaa ja tällä saralla. Kollega Kanieta kävi Pohjois-Afrikassa. Me katsoimme muun muassa äh, LNG-kysymyksiä. Lisäksi olen keskustellut Ukrainan ja Venäjän edustajien kanssa eri hankkeista ja olen tehnyt myöskin tiivistä yhteistyötä äh, eteläisen äh, väylän edustajien kanssa. Sitä kautta saadaan kasvien kautta energiaa, siis maakaasua Euroopan unionin alueelle. Mutta tämä on melkoinen haaste ja hanke, joka on toteutettava. Me teemme myöskin tiivistä yhteistyötä Reskanieten kanssa varmistaaksemme sen, että Kaakkois-Eurooppa myöskin kuuluu tähän energiajärjestelmään ja että kaikki alueen maat voivat saada kaasua ainakin kolmesta lähteestä. Eli vihdoinkin pääsemme eroon tästä eristäytyneestä tilasta, joka on vallinnut jo monien vuosien ajan. Ja lopuksi, herra puheenjohtaja, vielä tämä kolmas osio poliittisen ja diplomaattisen osion rinnalla. Komissio pyrkii tekemään kaikkensa, jotta meillä olisi myöskin lainsäädännöllistä työtä ja muita aloitteita käytössämme. Euroopan parlamentti ja lainsäätäjän roolissa on tietenkin keskeisessä asemassa. Jos sallitte, niin käyn ihan lyhyesti läpi nämä viisi avainalaa. Ensinnäkin energiaturvallisuuden lisääminen ja muut vastaavanlaiset kysymykset. Eli meidän on varmistettava, että jos jakelu keskeytyy, niin me saamme varmistettua uusien energialähteiden käytön muun muassa eurooppalaisella tasolla. Ja tärkeintä on, että kaasutoimitussopimukset ovat avoimempia, niin kuin huippukokouksessa maaliskuussa todettiin. Tämän vuoden kuluessa esitämme myöskin maakaasua ja nestetyttä maakaasua ja varastointia varten esitetään selkeä, selkeä suunnitelma. Mitä tulee sitten sisämarkkinoihin, niin kollega Kaniete on esittänyt omat ehdotuksensa 10 prosentin tavoitteen saavuttamiseksi. Connected infrastructure. Yhteenliitetyn infrastruktuurin lisäksi energiaunionista ei tule todellisuutta, ellei todelliset sisämarkkinat toteudu, jossa, ja jossa sovelletaan EUn lainsäädäntöä asianmukaisesti. Komissio jatkaa sen varmistamista, että EU-lainsäädäntöä sovelletaan ja pannaan täytäntöön asianmukaisesti ja oikein. Ja käynnistää myöskin rikkomusmenettelyjä tehokkaammin. Kesäpaketin osana joka esitellään ennen kesätaukoa. Äh, esitellään myöskin neuvoantava tiedonanto koskien sähkömarkkinasuunnittelua. Siis pitäen sisällään myöskin ASERin paremman uudistuneen eri energialähdeintegroinnin ja myöskin äh, kuluttajien tuottaman energian. Ja mukana on myöskin vähittäismarkkinat ja niin sanottu uusi kuluttajia koskeva sopimus. Tätä seuraa ensi vuonna, luku, seuraavat ensi vuonna lukuisat lainsäädäntöehdotukset. Sitten energiatehokkuudesta tässäkin esittelemme osana kesäpakettia energiamerkintädirektiivin uudelleen tarkastelun. Myöhemmin tämän vuoden aikana esittelemme myöskin lämmitys- ja jäähdytysstrategian, jotta voisimme käyttää hyväksemme tämän toimialan valtavat mahdollisuudet. Kuten tiedätte, lämmitys ja jäähdytys edustaa noin puolta EUn energian kulutuksesta. Tämän vuoden loppuun mennessä komissio esittelee myöskin kiertotaloutta koskevan paketin, jota tällä hetkellä valmistellaan komissaariryhmässä, jota koordinoi varapuheenjohtaja Katainen. Ja haluamme myöskin tarkastella asioita laajemmin kuin jätteen näkökulmasta ja sulkea ympyrän sisällyttäen mukaan myöskin tuotteen suunnittelun. Me todellakin haluamme luoda sellaiset olosuhteet, että jätteestä voisi Euroopasta tulla seuraava todellinen tavoite. Sitten hiilestä, hiilestä irtautuminen. Nyt kun olemme saaneet sopimuksen aikaiseksi markkinavakausvarannosta ja haluaisin kiittää parlamenttia tästä tämän mahdollistamisesta, niin pystymme esittelemään päästökauppajärjestelmän uudelleen tarkastelun osana kesäpakettia. Tämä on tärkeä lainsäädäntötoimi ja se on ehdottoman välttämätön, jotta voitaisiin saada hiilimarkkinat kuntoon. Mutta me pyrimme eh, työskentelemään myöskin eh, tavoitteemme tulla ensimmäiseksi toimijaksi uusiutuvien energialähteiden alalla ja olemme eh, sitoutuneet tähän energiaunionin strategiassamme. Tämänhetkinen valmistelutyö johtaa 2016-2017 vuonna kunnianhimoiseen uudistuvia energiavaroja koskevan direktiivin uudelleen tarkastelun. Uusi puitteisto antaa investoijille varmuutta ja kustannustehokkaampaa uudistuvien energiavarojen täytäntöönpanoa. Sitten tutkimus ja innovaatio. Strateginen energiateknologia toimintasuunnitelma, joka julkaistaan syyskuussa, tarjoaa analyysin teknologisista näkymistä ja toimenpiteistä, joihin on, ollaan ryhtymässä. Pian sen jälkeen komissio esittelee kiertotaloutta koskevan paketin, jossa äh, keskitytään jossa keskitytään maailmanlaajuisen teknologisen johtajuusaloitteeseen ja pyrimme saamaan aikaiseksi energiaunionin strategian nopean toimenpanon. Ja tätä varten olemme ryhtyneet tuumasta toimeen monilla eri aloille. Olemme aloittaneet markkina suunnittelun, vähittäismyynnin, innovaation ja ennen kesää jatkamme vielä yhteisiä ponnistuksiamme ensi vuoden paketin parissa esimerkiksi koskien energiatehokkuutta, uusiutuvia energiavaroja, päästökauppajärjestelmän ulkopuolisia aloja ja hiilestä irtautumista liikenneessä. Hyvät jäsenet, meillä on vielä paljon tehtävää edessämme, jotta energiaunioni saataisiin aikaiseksi, mutta siihen johtava työ on jo alkanut. Tämän Päiväinen kokouksemme on osa rakenteellista dialogia. Sen takia haluaisin nyt sitten vetää yhteen nämä viisi dimensiota, johon liittyvät kaikki lainsäädäntötoimimme. Eli toteaisin, että ensimmäinen lainsäädäntöpaketti, joka esitellään ennen kesää, koskee ETS, uusiutuvia energiavaroja, energiatehokkuutta ja hiilestä irtautumista. Myöskin kaasutoimitusten vakautta ollaan tarkastelemassa ja sitten myöskin PCI-hankkeita. Tällä välin energiaunionin tila hyväksytään ja esitellään teille. Ja myöskin SET-suunnitelma, eli strateginen energiateknologiasuunnitelma, uudistetaan ja päivitetään. Jatkamme yhteisiä ponnistelujamme komissaarien kesken ja varmasti Euroopan parlamentti tekee hedelmällistä yhteistyötä neuvottelujen positiivisen loppuun äh, saattamiseksi. 2016 vuodelta mainittakoon äh, lainsäädäntöehdotukset markkinasuunnittelua koskien sähkön toimittajia toimitusvarmuutta koskien, energiatehokkuuspakettia koskien ja mahdollisesti myös uudistuvia energiavaroja koskevaa pakettia koskien. Ja haluaisin kiittää vielä teitä jatkuvasta kiinnostuksesta ja tuestanne ja odotan innolla, että voimme jatkaa tätä yhteistyötä poliittisella, lainsäädännöllisellä ja diplomaattisella tasoilla ja sen takia nyt haluan todellakin suurella mielenkiinnolla kuulla käsityksiänne näistä kaikista lauselmista, joita teille esittelin tämän pakettini esitys, esittelyn yhteydessä. Kiitos teille tästä kannanotosta. Ja aivan ensiksi annan puheenvuoron koordinaattorille. Haluaisin muistuttaa, että kullakin on vain kaksi minuuttia aikaa. Peter Liise ensimmäisenä, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitokset komission varapuheenjohtajalle niin, nämä olivat kyllä kieltämättä rohkaisevia sanoja Euroopan energiaunioniin liittyen. Saaneen korostaa erityisesti sitä, että hyvänä pidän sitä, että korostitte parlamentin roolia. Ensimmäistä kertaa näin selkein sanakääntein todettiin, että Euroopan parlamentilla on keskeinen rooli. Eli kyse on yhteispäätösmenettelystä. Eli muun muassa uusiutuviin energialähteisiin tulee direktiiviehdotus. On esitetty myöskin vähemmän miellyttäviä hallintojärjestelmäehdotuksia, joihin parlamentti ei saisi saan ääntään kuuluviin laisinkaan, mutta hyvä, että se on pois päivänjärjestyksestä. Hyvänä asiana pidää myöskin sitä, että energiatehokkuusdirektiivikin on tulossa. Nykyinen on voimassa vain vuoteen 2020 asti. Ja kysyisinkin teiltä vielä seuraavaa että miten tämä aiotaan toteuttaa. Tässä on olemassa nimittäin ja käsittelevässä asiakirjassa tietty ristiriitainen asia. Energiatehokkuus 27 prosenttia, jossain sanotaan 30 prosenttia, mutta Jean-Claude Juncker totesi ennen valintaansa, että 30 prosenttia olisi vähimmäistaso ainakin hänen mielestään. Joten teidän pitää kertoa meille, että miten aiotte pitää kiinni tästä Jean-Claude Junckerin esittämästä 30 prosentin raja-arvosta. Sitten tähän energiatuotemerkintä direktiiviin ilmoititte, että tämä tulisi huhtikuussa pöydälle, mutta nyt tarkoituksena onkin käsitellä asiaa vasta heinäkuussa. Mistä tällainen viivästys johtuu? Sosialist. Ja, vielen dank, Grote sosialisten puolesta. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Energiapolitiikan A ja O, joka on myöskin meidän yhdistävä tekijämme, on ETS-järjestelmä, mikä on melkoinen työmaa, mutta me liikumme yhteen pitkäjänteisesti yhdessä tällä työmaalla. Ja me tiedämme, että me tarvitsemme vielä vihreää valoa parlamentin puolelta, mutta me olemme painostaneet vastapuolta. Se johtuu siitä, että me haluamme uudistusta ETSään liittyen. Te viittasitte, että ennen kesää tulee ehdotus. Toivottavasti tämän kesän kynnyksellä. Aina on puhuttu kesästä, joten haluan vain varmistaa, että puhumme vuoden 2015 kesästä. Minä olen vakuuttunut siitä, että kaikki, jotka haluavat investoida hankkeeseen tähän Euroopan energiaunioniin, niin he kaipaavat selkeitä pelisääntöjä ja mielenkiinnolla jäänkin odottamaan ehdotusta. Yhtä lailla mielenkiinnolla jään odottamaan lobbaajien näkemystä esimerkiksi hiilivuotoon liittyen. Me keskustelemme asiasta, mutta miten asiaa käsitellään? Komissiossa aiotteko avosylin ottaa kaikki aiheesta kiinnostuneet vastaan vai aiotaanko toimia samalla tavalla kuin vuodessa 2008-2009 silloin, kun hiilivuotoasia tuli ensimmäistä kertaa tapetille ja puhuimme yhteisestä täytäntöönpanosta ja puhtaasta täytäntöönpanosta. Silloin kritisoimme näiden sertifikaattien järjetöntä määrää. Tietenkin ongelmana oli myöskin talouskriisi, mutta kyllä minun mielestäni näihin asioihin täytyy tarttua silloin, kun uudistuksen tielle lähdetään, mikäli haluamme saada toimintaa varman ja toimintaa ohjaavan järjestelmän. Kuten sanottu, me tiedämme, että valtiovarainministerit ovat hyvinkin luovia ja kehittävät uusia verotusjärjestelmiä, mikäli emme ole tarkkana ja jos uusia veroja lähdetään kehittämään, niin silloin energiaunionin järjestelmä voimme heittää jorpakkoon niin sanotusti. Nyt herää kysymys vielä siitä, että kuka on edelläkävijä Pariisissa, olemmeko kaikki samanarvoisia vai miten tehtävä on jaettu. Parlamentti on ainakin päättänyt toimima, toim, toimimaan siten, että emme esitä päätöslauselmaa, vaan ä, äh, mietinnön. Kollega Panjo vastaa mietinnön laatimisesta ja sen käsittelystä. Ja nyt kysyisikin teiltä, että miten komissio osallistuu tähän hankkeeseen, sillä nyt Pariisissa meille tarjoutui mainio mahdollisuus saada tuloksia aikaiseksi. Oikeudellisesti sitova sopimus on tarjolla. Me emme kaipaa mitään aiesopimuksia, mutta ennen kuin puheenjohtaja Nuijala napauttaa otsaani, niin lopetankin puhumisen tähän. Paljon kiitoksia sitten ECRltä edustaja Wisniewska. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen. Minä olen monta kertaa ilmoittanut, että en voi yhtyä komission konsepteihin, jotka lähtevät liikkeelle vähähiiliseen talouteen siirtymisestä. Meillä ei ole selkeyttä energiatehokkuuden osalta, jos ajatellaan öljyjohdannaisia ja öljyjalosteita. Jos komission ehdotus hyväksytään, niin öljyjalostusteollisuus joutuu maksamaan suhteettoman suuren osuuden niistä kuluista, joita energian unionin rakentamiseen menee. Ja tämä vähentää selvästi EUn öljynjalostamoiden tuottavuutta ja tämä johtaa siihen, että EUsta tulee yhä riippuvaisempi tuotanto eh, tuontienergiasta. Ja jos ajatellaan sitten ilmastopolitiikkaa, niin EUn jalostamot ovat menettäneet tuottavuuttaan 16. Jalostamo on viime vuosina pantu kiinni, jos ajatellaan raakaöljyn toimituksia, niin ei saa unohtaa sitä, että keski- ja itäiset jäsenvaltiot ovat riippuvaisia tuontiöljystä ja Puolan tapauksessa yli 90 prosenttia tulee Venäjältä ja tästä syystä tarvitaan lisää mahdollisuuksia monipuolistaa niitä tahoja, mistä energiaa tuodaan. Kun me työstämme ja mietimme energiaunionin lopullista muotoa, meidän on erityisesti keskityttävä perinteisten eh, energianlähteiden kehittämiseen mukaan lukien raakaöljy ja kaasu. Emme voi lakata käyttämästä tai pyrkimästä käyttää hiiliyhdisteitä ja on tärkeää, että energiaunionissa pitäisi huomioida muutkin kuin perinteiset lähteet ja niistä voi olla hyötyä energiaturvallisuudellemme, ei vihreä energia kaikkia ratkaisi. Ja lopuksi haluaisin kysyä, minkälaisiin toiminnoitte ryhtyä, jotta voitaisiin raakaöljyn e, tuotantoa monipuolistaa tulevassa energiaunionissa. Kiitos. Paljon kiitoksia. Ja sitten Aldelta, edustaja Gerbandi. Thank you, Mr. Chairman. There is a long... Kiitos puheenjohtaja. Meillä on vielä pitkä tie edessä. Tämän olen havainnut, sillä minä olen täysin sitä mieltä, että ainoa tapa saada Euroopan teollisuudesta maailman kilpailukykyisintä on se, että me todellakin siirrymme hyvin vähän hiiliseen talouteen. Tämä on ainoa tapa, ei vain siksi, että on pelastaa tämän maapallon, vaan siksi, että haluan kilpailukykyistä teollisuutta Eurooppaan. Hyvä puheenjohtaja, haluaisin kiittää komission jäsentä hänen alkupuheenvuorostaan ja haluaisin myös kiittää häntä energiaunionin kierroksen esittelystä tänään aamupäivällä. Ja sen jälkeen vain tämä Magical Mystery Tour Beatles-laulu päässäni soinut ja ehkä teille muillekin käy samoin. Mutta ei tämä pelkkä vitsi ole, sillä kyllä tässä paljon eh, mysteeriä, magiikkaa tarvitaan, jos halutaan vakuuttaa jäsenvaltiot siitä, että ei ole mahdollista päästä kovin pitkälle 28 energiaunionin avulla, vaan tarvitaan todellakin yksi ainoa energiaunioni Eurooppaan, jotta voimme olla kilpailukykyisiä ja jotta voimme saada halpaa ja puhdasta energiaa tulevaisuudessa. Minulla on muutama kysymys liittyen energiaunioniin kiertueeseen. Te sanoitte, että te pyytää jäsenvaltiolta ilmastoenergiaa suunnitelmia, tämä on hienoa, mutta aiotteko myös pyytää heiltä etenemissuunnitelman vuoteen 2050 asti? Tuolloin on päästävä lähelle nolla päästö taloutta. Minusta on todella keskeistä nyt jo saada jäsenvaltiot mukaan tähän työhön. Ja tästä Tästä tuleekin sitten mieleeni Junckerin investointisuunnitelma. Oletteko kanssani samaa mieltä siitä, että kaikissa investoinneissa tuossakin yhteydessä pitäisi keskittyä vähähiiliseen talouteen? Jos näin ei tehdä, niin sitten ehkä tässä tulee vaikutuksia 30-40 vuoden kuluttua. Voisitteko tästä vähän sanoa lisää? Ja sitten puheenjohtajan lopuksi esittäisin vielä komission kysymyksen, joka koskee sitä, että minä olen kuullut sellaisia huhuja, että komissio on puolivuotiskatsauksessaan eh, poistanut eh, tiettyjä asioita. Italialta pyydettiin, että poistettaisiin tukiaiset eh, hilveilylle ja Ranskassakin ja Venäjän monessa muussakin jäsenvaltiossa on tehty samoin. IMF mukaan vielä 20 miljardia euroa maksetaan tukiaisina fossiilisille polttoaineille. Eli tässä pitää maksaa kaksi kertaa, jos näin on. Ensin maksetaan nämä tukiaiset ja sitten vielä sotkun siivoaminen. Onko nyt niin, että komissio aikoo lopettaa tämän tällaisen tukiaispolitiikan Euroopassa vai onko tarkoitus jatkaa tällä tiellä ja ymmärsinkö tämän väärin? Kiitos. Thank you and now... Kiitoksia. Ja sitten Guen puolesta edustaja Konechna. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane za vaše Paljon kiitoksia puheenjohtaja, paljon kiitoksia komission jäsenelle johdantopuheenvuorosta ja tämän suunnitelman esittelystä ja joistakin tiedoista koskien kesä- ja talvipaketteja. On mukavaa, että joku kertoo meille hieman aikatauluja myös, koska me kuulemme aikatauluista ja päivämääristä hyvin harvoin täällä. Ja hyvin harvoin näihin päivämääriin, näissä päivämäärissä pitäydytään, joten tietäkää, että tulemme seuraamaan teitä jatkossa. Kollegat eivät ole vielä maininneet jotakin, joka on minun mielestäni mielenkiintoista. Olette puhuneet tässä energialähteiden monipuolistamisesta ja Useimmat alkuperäisistä äh, ehdotuksista ne koskevat infrastruktuuria jäsenvaltioissa ja kyseessähän on valtava summa rahaa, joka tähän tarvittaisiin ja luulenpa, että monet jäsenvaltiot voivat tarttua härkeä sarvista siinä vaiheessa, kun infrastruktuuri on sen tasoista, että he siihen pystyvät. Mutta tämä jotenkin jäi pois suunnitelmastanne. Ehkäpä suunnittelette tätä kyllä tulevien vuosien varalle, mutta olisin kiinnostunut kuulemaan tästä aiheesta tarkemmin, ei pelkästään energialähteiden monipuolistamisesta sen suhteen, mitä tuodaan muualta, vaan myös sen suhteen, mitä täällä EU-ssa tapahtuu. Esimerkiksi se, sekin tasavallassa tilanne on aika vaarallinen. Ellemme paranna infrastruktuuriamme, jos esimerkiksi ajattelette, että tuette uudistuvia energiavaroja, niin silloin on yhä suurempi riski, että tapahtuu äh, että tulee sähkökatkoksia, energiatoimitukset katkeavat. Ja sitten energiaköyhyyden vastainen taistelu. Tämäkin ikään kuin vesittyy koko, koko, kokonaisuudessaan, koska ihmisiä on yhä enemmän energiaköyhyyden vaarassa tai jotka elävät todellisessa energiaköyhyydessä. Sanoitte, että haluatte käyttää kilpailukykyisempiä markkinoita ratkaisemaan tämän ongelman, mutta minun mielestäni tämä ei ole ratkaisu. Minun mielestäni meidän täytyy etsiä EU-ssa ihan yhtä yhtenäistä ratkaisua, eli kuinka aiotte tarttua uudessa suunnitelmassa energiaköyhyyden kysymykseen ja onko teillä joitakin, tapahtunut joitakin muutoksia kannoissanne verrattuna siihen, mitä esittelitte kolme kuukautta sitten? Kautta. Sitten äh, Bas Eichhout vihreiltä. Kiitokset herra puheenjohtaja ja kiitokset varapuheenjohtajalle tästä aika lailla kattavasta selvityksestä suunnitelminen liittyen kesä- ja talvipaketit ja muut. On hienoa, että annoitte esimakua tulevasta. Kiitokset siitä. Mutta kysymyksiä tietenkin sateilee, se on sanomattakin selvää. Ensinnäkin mitä tulee hallintoehdotuksenne, eli energiaunionin hallintoon, sellaista ei ole vielä olemassa järjestelmänä, mutta viime viikolla, kun kansallisia suosituksia katsottiin, niin siellä ei puhuttu energiasta tai ympäristöstä laisinkaan, mutta viime vuonna kahdeksassa tapauksessa pyydyttiin, että työtä verotetaan vähemmän ja yritetään rokottaa äh, saastuttamisesta. Ja uusiutuviin energialähteisiin esitettiin 15 suositusta. Tänä vuonna ei ainoa kaistakaan. Eli ohjausjakso tai muussa ei ole mitään mainintaa tästä. Euroopan unioni juuri tällä saralla kehittää järjestelmää ja te puhutte virtaviivaistamisesta ja en ymmärräkään, että sitä, että miksi energia ja ympäristö jätetään pois ja sanotaan, että asioihin palataan myöhässä vaiheessa, kunhan meillä on olemassa vielä tämä hallintojärjestelmä, joka vielä täytyy keksiä. Me tiedämme, että ympäristöasiat ovat taloudellisten toimien keskiössä. Mitä tulee näihin suosituksiin, niin on aika lailla ongelmallista, jos komissio ei näitä asioita mainitse laisinkaan. Me lähdemme kyllä väärään suuntaan, eli me jätämme ympäristöasiat huomioita. Ja sitten tämä vähähiilisyys, eli yksi viidestä pilareista, lainsäädäntöpuolella keskitytte oikeastaan vain ainoastaan ETS, mutta mitä teette liikenteen suhteen? Esimerkiksi polttoainelaatudirektiivin kehittäminen, aiotteko panostaa siihen ja liuskikaasukysymykset, kyllähän sitä täytyy käsitellä silloin kun puhumme vähähiilisyydestä. Ja on huolestuttavaa, jos puhutte vain ainoastaan ETSstä, otsakkeen vähähiilisyyden alla. Ja sitten energiatehokkuus, ihan lyhyesti viittasitte kiertotalouspakettiin. Voisitteko kertoa minulle, miten kiertotalouspaketti voisi nivoutua tähän tulevaan energiantuottojärjestelmän tai jätekysymykseen. Me haluaisimme varmistaa, etteivät nämä kaksi asiaa ole ristiriidassa toistensa kanssa. Eli voisitteko tätä asiaa vielä valottaa selkeämmin? Not least for... Kiitoksia. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä FDDltä, Edustaja Heidi. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. No niin, esittelitte meille kunnianhimoisen ohjelman, jossa pyritään yhdistämään tarve vähentää hi- äh, ulkopuolista energiariippuvuutta, toisaalta myöskin eh, eh, uudistuviin energiavaroihin ja eurooppalaisiin energiaverkkoihin. No, kaikessa tässä vaaditaan direktiivien uudistamista, ETS, direktiivin muun muassa ja sitten myöskin partner sharing direktiivin uudistamista. Ja kun aivan ilmeisesti ETS on epäonnistunut teknologisten innovaatioiden hyväksikäytössä äh, teollisuuden päästöjen vähentämiseksi, niin 2014 backloading ei ole toiminut asianmukaisella tavalla, niin ettekö katsoisi, että voisi olla hyvä miettiä mahdollisia vaihtoehtoja, e- vaihtoehtoja ETLlle, esimerkiksi GGS, eli siis hiilen talteenotto- ja varastointidirektiivi voisi olla äh, uudelleen tarkasteluvuorossa, jotta voitaisiin ottaa käyttöön sellaisia äh, toimenpiteitä, mitkä olisi pitänyt ottaa käyttöön jo aikaisemminkin. Tietyt tuotantolaitokset, jotka on rakennettu jo aikaisemmin, ovat edelleen käytössä ja ne ovat äärimmäisen äh, haitallisia ympäristölle. Eikö teidän mielestänne olisi järkevää keskittää äh, inhimillisiä voimavaroja ja säästöjä energiatehokkuuteen ja asettaa myöskin asianmukaisia sitovia tavoitteita. Ja viimeksi kysyisin vielä, että minkälaista politiikkaa aiotte harjoittaa, jotta uudet rahoituslähdet esimerkiksi eh, er, ERSit voisivat taata älykkäiden verkkojen rakentamisen, uudistuvien energiavarojen käytön ja tehokkaamman infrastruktuurin rakentamisen yhteisön tasolla. Kiitoksia. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Ja sitten voisin antaa puheenvuoron jälleen komission varapuheenjohtajalle Shevchovicille ensimmäisen kysymysryppään käsittelyä varten. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiittäisin kaikista näistä kysymyksistä. Tohtori Liisi ja herra Eckhout he korostivat sitä, kuinka tärkeä hallinnointi on. Täällä Euroopan parlamentissa on selvää, että Euroopan parlamentin roolin on kaikissa lainsäädäntöehdotuksissa oltava selkeä. Se on perustavanlaatuisen tärkeä, sillä Euroopan parlamentti on rinnakas lainsäädäntäjä ja komissio on raportin velvollinen parlamentille, eli emme ole koskaan epäilleet sitä, että parlamentti olisi keskeisessä roolissa tulevassa hallintojärjestelmässä. Ja kun teemme yhteistä työtä lainsäädäntöehdotuksista, jotka liittyvät energiaunioniin. Mutta ehkä vielä kerran voisin kertoa, minkälaista järjestelmää me nyt valmistelemme. Voin vakuuttaa, että on tärkeää, että hallintajärjestelmä on dynaaminen, mutta kuitenkin jämäkkä, sillä jos meillä ei ole selkeää seurantaa ja anna hyviä myönteisiä kehotuksia päästä eteenpäin, emme pääse minkäänlaiseen tulokseen meidän on kuitenkin muistettava, että tämä on sellainen ala, jota pitkään pidettiin kansallisen itsemääräämisen alana. Ja Lissabonin sopimuksen jälkeen tämä on yhteistä toimivaltaa. Meidän on selvästi tehtävä yhteistyötä. Eli nyt me esittelemme, analyysimme tuloksia jäsenvaltioille, kerron mitä ajattelemme jäsenvaltiosta, mitä ajattelemme sitä, kun sitä katsotaan energiaa unionin näkökulmasta ja katsotaan näitä eri ulottuvuuksia, minkälaisia eh, myönteisiä kielteisiä piirteitä on eri jäsenvaltioissa, mitä unioni tarkoittaa kunkin jäsenvaltion kannalta. Ja haluamme kuulla myös niiltä, mitä mieltä ne ovat näistä analyysistä. Ovatko ne samaa mieltä, ehkä eri mieltä? Onko meillä eri luvut? Onko meillä samat luvut käytössä? Lähdemmekö liikkeelle samalta pohjalta, kun lähdemme näitä eh, suunnitelmia täytäntöön panemaan? Ja tätä työtä lähdemme tekemään tästä päivästä alkaen siihen asti, kun syksyllä me saamme heiltä heidän raportit. Ja sitten tietysti otamme jäsenvaltioiden kanssa käytävän keskustelun mukaan myös energiatehokkuuskysymyksiä hiilistä, irtautumiskysymyksiä 2030, meidän pitää miettiä myös 2050 tavoitteita, sillä näinkin olemme yhdessä päättäneet. Ja sitten kaikki tämä vedettäisiin yhteen, analysoitaisiin sitä ja kerrottaisiin teille todennäköisesti ensi vuoden lokakuussa. Ja luotaisin katsausenergian tilan. Toivottavasti näin tapahtuisi joka vuosi. Joka vuosi puhuttaisiin asioista, jotta poliittiset johtajat voisivat tietää, missä mennään, ollaanko jäljessä, tarvitaanko lisää poliittista johtoa ja näin energia ja ympäristö- ja kilpailukykyministerit voivat asiasta neuvostossa keskustella. Ja Euroopan neuvostossa joulukuussa eh, maiden johtajat sitten voivat saada käyttöönsä nämä tiedot, kun mietitään sitä, miten voidaan vielä edistää energiaunionia. Me haluamme myös käyttää tätä luottamuksen rakentamista EU-toimielinten ja kansallisten välillä. Haluamme, että tästä tulee kunnianhimoisia kansallisia ilmastoenergian sopimuksia. Haluamme tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, miettiä konkreettisia suunnitelmia ja etenemissuunnitelmia, jotka koskevat sitä, miten halutaan päästä eteenpäin, miten ne haluavat meitä auttaa kansalta kannalta energiaunion rakentamisessa. Tämä on meidän suunnitelmamme. Näin haluamme edetä. Ja sitten olisi suosituksia, jotka liittyvät kansallisiin energiaa ja ilmastopolitiikkaan. Haluaisimme ottaa mukaan jotain sellaisia suosituksia myös, jotka eivät ole mukana maakohtaisissa suosituksissa, jotka annetaan makrotaloudellisen sateenvarjon alla tänä vuonna. Eli tärkeää olisi keskittyä eh, makrotalouden työllisyyden näihin seikkoihin. Ne ovat helposti ymmärtäviä ja virtaviivaistettavia, mutta emme kuitenkaan unohda mm, sitä, että Moni näistä velvollisuuksista, jotka mainitsitte, löytyvät valtion tukisuuntaviivoista koskien energiaan. Näin, jos ajatellaan esimerkiksi sitä, että pitäisi päästä eroon tuista, joita annetaan aineille, jotka eivät ole ympäristölle hyväksi. Ja me emme tehdä läistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa kansallisen energiasuunnitelman tiimolta. Ja sitten tohtori Liise haluaisin vielä täydentää sitä, miten tämä uusi hallintajärjestelmä eh, liittyy energiaunionin tilaan ja miten kansalliset energia- ja ilmastosopimukset saadaan toimimaan. Jos kyse on energiatehokkuudesta, me aiomme tietysti tarkistaa energiatehokkuusdirektiiviä, pitää pitää mielessä 30 prosentin tavoite. Tätä korosti myös Euroopan neuvosto päätelmissään. Tätä ehdotimme ja komissio usko, että näin pitää tehdä. Tätä ei saa unohtaa siinäkään tapauksessa 27 prosenttia lopulta otettiin mukaan ykköstavoitteeksi Euroopan neuvoston toimista. Eli kyllä, me olemme kunnianhimoisia ja toivottavasti parissa saadaan sopimus aikaiseksi ja päästäisiin tähän kunnianhimoisempaan lähestymistapaan. Mitä voidaan sitten odottaa, että parista saataisiin? No, me toivottavasti voimme puhua menestyksestä, eli siitä, että saamme aikaiseksi sitovan sopimuksen. Oikeasti sitovan sopimuksen, siinä pitäisi olla eh, UNFCCn alaisen protokollan muodossa, ja se astuisi voimaan niin nopeasti, kun sen on ratifioinut ainakin 80 prosenttia niistä maista, jotka ovat mukana 2010 päästöissä ja sitten pitää myös miettiä dynamiikkaa eli tarkastella jatkuvasti tehdä seurantatyötä, ollaanko päästy tavoitteisiin CO2 osalta, pystymmekö oikea-aikaisesti toimimaan, olemmeko tarpeeksi avoimia ponnistuksissamme, jos toimimme Mm, aikataulun mukaisesti, niin tarvitsemme myös selkeät mittaamisvälineet ja raportointivälineet. Tämä olisi menestystä, mutta tällä hetkellä tilanne on sellainen, että me olisimme toivoneet, että moni muukin maa olisi tehnyt omat ehdotuksensa NDCden osalta. Me olemme työmme tehneet, me olemme omat osaltamme sen esittäneet mutta toivoisimme, että moni muukin maa antaisi tietoa suunnitelluista kansallista panoksista. Olisi tärkeää, että G7 ja G20 yhteyksiä päästäisiin eteenpäin, sillä Nämä ovat todella suuria päästömaita ja diplomaattisella tasolla me teemme tärkeimpien maiden kanssa yhteistyötä, jotta voitaisiin saada sellainen ympäristö, että Pariisissa voitaisiin todellakin edistyä. Mikäli Kanjete on meidän pääneuvottelemme, hän on tänään Berliinissä ja hän on G7-kokouksessa mukana siellä G7 ympäristöministerikokouksessa huomenna. Hän varmasti johtaa meidän neuvottelijatiimiämme myös Pariisissa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että muut komission perheessä emme tekisi mitään. Me olemme ajatelleet olla diplomaattiyhteyksissä muihin jäsenvaltioihin, olemme yhteyksissä eh, kansalaisyhteiskuntaan kaupunkeihin, eh, älykkäiden kaupunkien ohjelma, jossa minä aion olla hyvin aktiivinen – ja kaikkea emme tehdä parhaamme varmistaaksemme sen, että kaikki eh, kyllä ne kykenevät voimat ovat tässä mukana ja edistää sitä, että parissa päästäisiin joulukuussa menestykseen. ETSn osalta haluaisin nyt vakuuttaa herran Groote, että kun puhun kesästä, niin tarkoitan tätä kesää, eli ennen tätä kesätaukoa. Ja Me tietysti aion hyvin tarkkaan tarkastella hiilivuotoa. Tiedämme, että parlamentilla on hyvin tärkeää saada säädöksiä, jotka koskevat hiilivuodon estämistä, mutta on tärkeää, että tämä tehdään oikealla tavalla, niin että huomioidaan myös uusimmat tekniset mahdollisuudet ja valiovertailut. Näin meidän etesi järjestelmästämme saataisiin hyvin kunnianhimoinen ja pystyttäisiin myös estämään hiilivuoto Euroopasta muualle. Ja mitä tulee näihin öljyjalostamoihin, niin on hyvin tärkeää korostaa sitä, että tämä teollisuus piti tärkeänä sitä, että otettaisiin oleellisia mm, tapoja käyttöön. niin Jos lähdetään eh, tästä, niin tämä on hyvin tärkeää, ja kun ETS uudistetaan, niin lähdemme miettimään sitä, minkälaisia erotteluja on teollisuuden alan sisällä ja minkälaista kilpailua voi tulla sitten sellaista alueelta, joilla ei ole näin tiukkaa lainsäädäntöä. Ja sitten edustaja Gerbrandi kilpailukyvyn osalta olen kanssanne samaa mieltä siitä, että Eurooppa on hyvä esimerkki siitä, että voidaan todellakin irrottaa toistaan talouskasvu ja, vähite, ja kuitenkin samanaikaisesti vähentää hiilidioksidipäästöjä. Me olemme kyenneet vähentämään päästöjä. On osoitettu, että tämä todella on mahdollista. Tämä on hyvä esimerkki siitä. Meillä on siis osoitettavissa, että meidän yhtiöidemme energiatehokkuus on kaksi kertaa parempi kuin Yhdysvalloissa ja tämä ylipäänsä edistää meidän yritystemme toimintakykyä ja tämä ymmärretään yhä paremmin jäsenvaltioissa. Jos haluamme vakuuttaa eri tahot unionin käsitteestä ja jotta voidaan varmistaa, että meillä on energiaunionin lähestymistapa. No ei tämä tule olemaan helppoa, mutta haluan kuitenkin nyt korostaa sitä, että vaikka energiaunioni ehkä antaa vähän erilaisia näkymiä eri maille, Pohjoismaiden kannalta tässä on kyse pikemminkin uudistusta energialähteistä, energiatehokkuudesta ja Etelä- ja Itä-Euroopassa ajatellaan, että kyseessä on pikemminkin toimitusvarmuus ja Keski-Euroopassa taas ajatellaan lähinnä alueista yhteistyötä. Eli kukin maa korostaa eri asioita. On kuitenkin varmistettava, että nämä kaikki eri näkökulmat otetaan huomioon, mutta kuitenkin eh, on varmistettava se, että jos mennään yhteen saman suuntaan, niin kaikki nämä erityispiirteet ja voitaisiin kustannustehokkaammin ottaa huomioon ja saataisiin myös aikaiseksi paljon paremmat tulokset Euroopan tasolla. Jos ajatellaan sitten Junckerin investointirahastoa, että kohtaa pidetään tähän asiaan liittyvää trilogi. Siellä on kollegani Katania ja Georgieva osallisina ja toivottavasti todella selvästi asiassa pystytään edetä. Ja jos ajatellaan sitten tulevaisuutta, niin Euroopassa todella puuttuu investointia infrastruktuuriin, kuljetuksiin ja energiaan. Ja tiedän, että energiatehokkuus on tämän valiokunnan ja parlamentin mielestä todella tärkeää ja olen vakuuttunut siitä, että energiatehokkuus olisi kyllä hyvin tärkeä asia kokonaisuus ja varmasti jonkin rahastosta saadaan sinne varoja ja voidaan lopulta varmistaa se, että jos kyse on rahoitustuesta, niin tämä tuki on todella tasapainottu niin, että huomioidaan kaikki tärkeät prioriteetit nykyisessä, eh, nykyisellä talouskaudella. Ja jos vielä sallitte, niin lopet aloittelisin ja puhuisin näistä loppukysymyksistä. Edustaja Konetsina hänelle vastasin. Jos puhutaan energialähteiden eh, monipuolistamisesta, me kovasti pyrimme varmistamaan sen, että penenteiset energialähteet Venäjältä, Norjasta, Algeriasta, niiden rinnalle saataisiin etelän kaasukäytävä, joka tuo Kaspian alueelta uutta kaasua Eurooppaan. Valmistelemme myös nestetyn kaasun strategiaa tämä olisi täydellystä energiaa lähteisimme. Me tarvitsemme myös energiatehokkuuden. Pitää varmistaa se, että kaikissa suurissa infrastruktuurihankkeissa mietittäisiin ensin, tarvitaanko sitä todella ja mikä sen kapasiteetti olisi ja mitä tämä tarkoittaisi, kuinka paljon fossiilisia polttoaineita tarvittaisiin 2020, 30 ja niin edespäin. Tästä lähdettäisiin liikkeelle, kun mietitään sitä, tarvitaanko todellakin lisää infrastruktuuria. Eli köyhyys on tärkeä asia. Me aiomme olla läheisessä yhteydessä jäsenvaltioon, kun mietitään sitä, miten asiaan todella pitäisi paremmin pureutua. Pitääkö energia köyhyyteen ottaa kantaa niin, että vaikutetaan energiahintoihin vai pitäisikö saada aikaiseksi sellaisia järjestöjä jäsenvaltioissa, että ne henkilöt, joilla on todellisia ongelmia, he saisivat jonkinlaisen eh, sosiaalitarkin käyttöönsä tai jotain eh, sosiaalisia tukia, jotta voidaan varmistaa se, että ihmiset, jotka tukea tarvitsevat, sen saavan, mutta ei kuitenkaan vääristettäisi eh, sisäisiä markkinoita. Ja sitten edustajille Eckhart ja Elli sanoisin, että hiilestä irrottautuminen liikenteessä kuljetuksessa 2016-2017 aikaiseksi ja sitten Eville sanoisin tästä CCS, että se on todellinen tekninen haaste, ja se on kallista tämä hiilidioksidin talteenotto ja varastointi. Se pitäisi olla etusijalla energiatutkimuksessa. Ainoastaan Kanadassa on onnistuttu saamaan laitos aikaiseksi, mutta Euroopassa on myös voitu havaita, että edistymistä on tapahtunut. Näin saataisiin rahaa näitä lähteitä on 400. Tämä syksy tulos e tulos stä Ja puheenjohtaja tässä ehkä suurin osa kysymyksistä, jotka koordinaattorit esittivät. Toivottavasti en unohtanut mitään, mutta voin vielä vastata. Kiitos. Kiitoksia paljon vastauksista ja sitten voimme käynnistää toisen kysymyskierroksen. Täytyy pyytää nyt kollegoita pitäytymään puheajoissa puolitoista minuuttia per henkilö ja annan välittömästi puheenvuoron edustaja Krostetille. Merci beaucoup. Euh, c'est vrai, monsieur le vice-président, que vous nous avez déjà donné beaucoup d'informations. Kiitos, varapuheenjohtaja. Saimme teiltä jo paljon tietoa näistä tärkeistä asioista, jotka liittyvät energiaunioniin. Te puhuitte mm, energialähteiden monipuolistamista, puhuitte kaasuputkesta, joka tuo kasvien mereltä maakaasua, mutta minä haluaisin esittää teille vielä lisää kysymyksiä tähän liittyen. Ette puhuneet, ette puhunut Välimeren alueesta. Se on hyvin rikas alue, jos ajatellaan energiamahdollisuuksia ja uudistuvia energialähteitä, jos ajatellaan aurinkovoimaa tai maakaasua. Haluaisin yksinkertaisesti kysyä, aikooko komissio luoda kumppanuuksia Välimeren alueen maiden kanssa, erityisesti Maghreb-maiden kanssa, jotta voitaisiin monipuolistaa energialähteitä. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Ja sitten edustaja Dalli. Thank you, Chair. Um... Kiitoksia, herra puheenjohtaja, arvoisa varapuheenjohtaja. Tänään kerroitte meille ja osoititte, että komissio on sitoutunut energiaunionihankkeeseen. Haluatte, että se onnistuu hankkeena. Tämä energiaunionipaketti ja vähähiilisyys on nyt ensimmäistä kertaa energiapolitiikan tavoitteena. Ja se mainitaan myöskin neuvoston kokouksen päätelmissä, ja tämäkin on jo erittäin suuri parannus entiseen verrattuna. Me tarvitsemme kunnianhimoisen, nopeasti pöydälle tulevan lainsäädäntöehdotuksen. Te haluatte tuleva, turvallisuuteen ja monipuolisuuteen liittyen ehdottaa jotain ja myöskin hallintomekanismiin liittyen, mutta nyt kysyisinkin, että miten halukkaita komissiossa ollaan sitovien tavoitteiden määrittelemiseksi. Ja viittasitte myöskin liikenteeseen. Haluatteko esittää tiekartan vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöön ottamiseksi? Tässä pitää huomioida se, että sähkön ja energian tai sähkön kulutuksen tasot voi kasvaa tulevina vuosina. Onko tämä huomioitu? Kiitoksia. Ja sitten Duncan. Puheenjohtaja, arvoisa puhe, komission varapuheenjohtaja, ensinnäkin täytyy sanoa, että tulkaapa Skotlantiin. Sieltä löydätte kaikki energiaunionin aspektit toiminnassa. Sieltä löytyy yhteenliitettävyys ja perinteiset energiamuodot ja uudistukset uudistuvat energiamuodot, kaikki sopusoinnossa. Energiaunioniin liittyen niin muistutan tässä kuudesta sokeasta miehestä, jotka koskettivat norsua kukin yhtä osaa vain kerrallaan. Ja kukaan ei tiedä, että mitä toinen oli koskettanut. Ja ihan samalla tavalla tapahtuu tässä. Jos puhutaan jäsenvaltioiden kanssa, niin toinen jäsenvaltio ei tiedä mitään siitä, mitä toissa tapahtuu. Ja mitä komissio nyt voisi tehdä, jotta saataisiin aikaiseksi tällaisen yhteisen kannan? Nimittäin jos sellaista ei ole, niin meillä on se vaara, että meillä on 28 aivan erilaista energiaunionia sähköverkko on ehkä yksi niistä hyvistä esimerkeistä joiden myötä voidaan katsoa, kuinka voidaan jakaa asioita, kuinka voidaan jaella sähköä. Mutta jäsenvaltiot täytyy saada mukaan yhteiseen lähestymistapaan ja suunnitelmaan, jotta saataisiin tästä todellisuutta ja täytyy saada aikaisesti, aikaiseksi realistista ja toteuttamiskelpoista rahoitusta myös, koska muuten käy niin, että energiaunionista tulee ihan niin kuin nämä kuusi sokeaa miestä, jotka koskettelevat norsua. Se voi olla hauskaa, mutta aika tehotonta. Naomi. Kiitoksia paljon. Ja sitten edustaja Torres Martínez. Eh, muchas gracias. Eh, Kiitos. Euroopan energiahallintaan hallintaan malli, joka halutaan ottaa käytäntöön, no siitä ei välttämättä kansalaisille kuinka paljon hyötyä aiheudu. Komission strategia, joka perustui siihen, että olisi yhtenäiset markkinat ja yhteenliitetyt valtiot, mutta tämä lähtee liikkeelle suurista voimalaitoksista ja lähdetään liikkeelle sellaista, mitä ei ole olemassa. Tähän tarvitaan 200 miljardin investoinnit ja näin päästäisiin 10 prosenttiin yhteen liitäntää eh, korkeajännitejohtajan ja kaasujohtajan osalta. Emme ymmärrä, miten tästä voi olla hyötyä yrityksille ja perheille. Monilla ei ole kykyä investoida siksi, että sähkön hinta on niin kallis. 50 eh, miljoonaa ihmistä ei pysty sähköön laskujen maksamaan, sanoo eurosta. Tätä emme voi hyväksyä poliittisena päätöksentekijöinä ja siksi haluamme sanoa, että me suhtaudumme hyvin varauksellisesti tähän malliin, jota unille esitetään. Ja pyytäisin, että tässä mietittäisiin, voitaisiinko päästä sellaiseen malliin, että vähennettäisiin energian kulutusta, muutettaisiin kaupunkisuunnitteluja, liikennejärjestelyjä ja lämpövoimalat, ydinvoimalat, niistäkin luovuttaisiin ja saataisiin kaikille energiatoimitusvarmuus. Kiitos. Thank you, Chair. Uh... Kiitoksia. I would like to come back to the question of... Kiitos puheenjohtaja. Niin haluaisin vielä puuttua tähän hiilestä irtautumiseen, koska se on yksi tärkeimpiä energiaunionin ehdotuksen osia. Ja kollegat mainitsivatkin jo yhden tärkeimmistä uhista tätä koskien eli ympäristölle haitalliset aineet, tai anteeksi tuet, mutta EU-ssa käydään keskustelua myös tärkeästä aiheesta, eli energiaturvallisuudesta. Ja tämä on tietysti legitiimi keskustelun aihe. Ja jäsenvaltiot haluavat siis turvallista ja varmaa energiaa. Toisaalta tätä keskustelua saatet, saatetaan käyttää ja käytetäänkin tällaisena trojan hevosena, jotta voitaisiin markkinoida fossiili, fossiilisia polttoaineita, esimerkiksi liuskekaasua ja muita fossiilisia polttoaineen muotoja. Kysymykseni kuuluu, kuinka haluaisitte yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden tarpeet koskien energiaturvallisuutta ja toisaalta taas hiilestä irtautumisen tavoitteen kanssa, koska joskus käy niin, että Keski- ja Itä-Euroopan jäsenvaltioissa energiaturvallisuuskysymykset ovat tärkeämmässä asemassa kuin hiilestä irtautumiseen liittyvät aspektit ja kestävyyteen liittyvät näkökohdat. Ja sitten edustaja Fronte. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuuntelin vielä tässä tulkkausta. Mm, niin energiatoimitusvarmuus kysymykset täytyy ottaa huomioon neuvotella kaikkien jäsenvaltioiden välillä tasa-arvoisesti. On hyvä, että Euroopan unioni toimii siten, että kansalaiset pannaan keskiöön. Tämä on erittäin hyvä asia, mutta täytyisi nähdä sen vain myöskin käytännössä. Kansalaisiin liittyvät kysymykseni ovat vähemmän teknisiä. Ihan viime viikko, viikkoina kansalaisilta kysyttiin, että mitä he olisivat kysyneet teiltä, jos teillä olisi tällainen mahdollisuus, heillä olisi tällainen mahdollisuus puhutella teitä komissiota. Ja kansalaiset ovat äh, huolissaan riippuvuud, energiariippuvuudesta Venäjästä ja Afrikasta. Ja kysyisinkin, että voitaisiinko väliaikaisesti ainakin vähentää Pohjois-Afrikan ja Venäjän kaasun toimituksia. Ja toinen kysymys, niin koskee riippumattomia tutkijoita ja, ja ää, tarkkailijoita. Nimittäin kun yhteiskuntamme perustuu öljyn käytölle, niin haluaisin kysyä, että onko ja sitten haluaisin kysyä myöskin frakkauksesta. Tässähän, tästähän äänestettiin 30-30 äänestystuloksella ja komissi, onko komissiolla kantaa frakkauksesta ja siitä, miten sitä voitaisiin soveltaa tällaisella mm, mantereella kuin Eurooppa, joka on hyvin tiheän asuttu. Ja sitten edustaja Peter. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja, arvoisa varapuheenjohtaja ne kyllä oli sellaisia aineksia, että energiatasoni nousi. Eli nyt tarkoituksena on muuttaa sitä, miten maaseudun kehittämiseen investoidaan ja linkitetään se energiaunioniin ja ilmastonmuutosstrategioihin. Pienet tilat ovat vähätuottoisia sekä rahallisesti tuotannollisesti ja energian käyttö on aika lailla korkea. Sloveniassa noin 300 euroa per hehtaari menee maankäytön kehittämiseen. Ja tästä syystä ehdotankin konkreettisena ehdotuksena seuraavaa. Eli tukia yritetään käyttää energian äh, hinnan laskemiseksi, jotta maanviljelijät panostaisivat uusiutuviin energialähteisiin. mutta se edellyttää todellakin älykästä lähestymistapaa. Esimerkiksi otetaan pidemmän aikan luottoja, joilla rakennetaan sitten aurinkokennojärjestelmiä ja saadaan ehkä pidemmällä aikavälillä aikaiseksi ja älykäs verkosto. Ja tätä energiaa voitaisiin myöhemmässä vaiheessa käyttää myöskin koneiden käytössä. Minä uskon, että tämä on mahdollinen ratkaisumalli. Eli ilmasto, energia ja maaseutu pitäisi integroida yhteen strategiaan ja Euroopan unioni antaa siihen toimintamahdollisuudet. Voisitteko sanoa, että olisiko tällainen lähestymistapa tulevina vuosina mahdollinen? Miss Gutela. Kiitoksia sitten edustaja Guteland. Tack herr ordförande och tack vice ordförande både för... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos varapuheenjohtaja tästä erinomaista esityksestä ja kerroitte paljon faktatietoja ja vastasitte hyvin selvästi ensimmäisen kierroksen kysymyksiin. On hienoa, että mainitsitte uudistuvat energianlähteet ja että haluatte uudistuvien energianlähteiden direktiivin 2017 tai 2018 mennessä, mutta meillä on jo sitova tavoite uusiutuvien energianlähteiden osalta 2030 mennessä, mutta päätelmissä, neuvoston päätelmissä mainittiin uusi malli, että meillä olisi sitovia tavoitteita EUn tasolla ja meillä olisi uusi malli jolla voitaisiin valvoa näiden toimien täytäntöönpanoa. Miten teidän mielestänne tämä voisi jatkossakin edistää uusiutuvan energiamuotojen käyttöä, jos meillä on sitovia tavoitteita. Voitaisiin jossain maassa sitä paitsi jopa mennä pidemmälle kuin nämä tavoitteet ja miten voidaan varmistaa se, että on muitakin mekanismeja, joilla voidaan vahvistaa ehm, siirtymistä uusiutuvien lähteiden suuntaan esimerkiksi Junckerin investointisuunnitelman avulla? Miten voidaan varmistaa, että kaikki nämä eri alat voisivat edistää uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä. On paljon puhuttu e, tuotevarmuudesta tuota ja meidän varmistetaan kuitenkin se, että saadaan luonnonvarat mukaan näin uusitusti. Ja sitten edustaja Suitsa. Oikein paljon kiitoksia herra puheenjohtaja, arvoisa varapuheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä alustuksestanne. Se oli selkeä, hyvin jäsennelty ja päätelmät oli helppo tästä vetää, mutta aika lailla yleisellä tasolla liikuitte ja tiedämme, että energiaunioni on han- kunnianhimoinen hanke. Tarkoituksena on päästä harmonisoimaan energian ö, toimitusta. Te viittasitte moniin mahdollisuuksiin saavuttaa nämä tavoitteet, tämä poliittinen, diplomaattinen sekä lainsäädännöllinen ulottuvuus tulivat mainittua. Mitä tulee poliittiseen ulottuvuuteen? Viittasitte julkiseen keskusteluun, joka on käytävä kansallisella tasolla, jotta voidaan varmistaa e- e- e- etteivät ainoastaan paikalliset viranomaistahot, kuten pormestarit, vaan myöskin kansalaisjärjestöt ja muut sidosryhmät voisivat osallistua aktiivisesti tähän energiaunionin hankkeeseen. Ja nyt kysyisinkin teiltä seuraavaa. Miten aiotte ratkaista seuraavanlaisen ongelman? Energiatoimittajat oikeastaan päättävät energian hinnoista. Ja useimmiten heillä on määrävä markkina-asema siinä mielessä, että he osmistavat myöskin monet energialähteet. Toinen kysymykseni liittyy fossiilisiin polttoaineisiin. Meillä oli sitovia tavoitteita, mutta on kyllä aika lailla vaikea unohtaa fossiiliset polttoaineet ja päästä näihin sitoviin tavoitteisiin. Ja sitten tämä Kaspianmeren väylä. Minä olen kotoisin Kroatiasta ja kysyisinkin, että missä vaiheessa Kaakkois-Euroopan kansalaiset saavat konkreettista tietoa tämän putkiston Adrianmeren haarasta. Meillä Kroatiassa ei ole vielä kaasutoimitusvarmuutta tarjolla. Ja vielä kerran haluaisin kiittää teitä siitä, että LNG-terminaali on Junckerin suunnitelmien mukaisesti toteutettu. paperitasolla, mutta nyt kysyisinkin, että milloin päästään suunnitteluvaiheesta varsinaiseen toteutusvaiheeseen, koska tiedämme, että tästä voi syntyä paljon työpaikkoja. Kiitoksia. Ja edustaja Zip. Eh, Panie Przewodniczący, chciałem zapytać o e, generalną... Puheenjohtaja, haluaisin kysyä, mitä mieltä yleisesti ottaen olette siitä, että jatkossakin energiayhdistelmässä olisi mukana fossiiliset polttoaineet. Kaikki tietysti ymmärrämme, mistä lähdetään liikkeelle, mistä oletuksista ilmastopolitiikassa ja kaikki ymmärrämme, että tästä on tiettyjä seurauksia, mutta tiedämme, tiedämme kuitenkin, että joidenkin maiden energiayhdistelmässä poliittiset, anteeksi, fossiiliset polttoaineet ovat tärkeässä asemassa, erityisesti hiili. Tätä ei pystytä yhdessä yössä muuttamaan. mutta kuitenkin seuraukset nopeista muutoksista olisivat vain rajoitettuja, jos nyt nopeasti siirryttäisiin toiseen polttoaineeseen, joka ei tuota niin paljon päästöjä. Tähän tarvittaisiin lisää kaasun tuontia ja meillä on hyvin suuria toimitusongelmia kaasun osalta. Kaikkiaan tiedämme, minkälaisia ongelmia on suurimman kaasun toimittajan kanssa, eli Venäjän kanssa. Ja sitten, mitä mieltä olette energian hintojen monipuolistamista? Jos nyt ajatellaan Gazpromia, idän toimittajaa, sillä on erilaiset hinnat eri Euroopan unionin maille. Tämä ei johdu niinkään etäisyydestä, vaan siitä, että on erilaista politiikkaa eri jäsenvaltioiden kanssa. Tietysti Euroopan unionin ja kasvun kanssa tässä on erimielisyyksiä. hän näyttää? Voidaanko ne ratkaista? Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Ja sitten edustaja Bellet. Uh, uh, paljon kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa varapuheenjohtaja, kiitoksia paljon selkeästä ja avoimesta esityksestäsi. Esityksestäni haluaisin palata tähän ETS-uudistukseen, jonka otti esille jo edustaja Grote oikein onnistuneesti, mutta tämä onnistunut ensimmäinen askel antaa aihetta odottaa tulevia kunnianhimoisia askeleita koskien hiilivuotoa esimerkiksi. Tiedämme, että suuntaviivat, neuvoston suuntaviivat ja parlamentin myös ovat jo olemassa koskien benchmarkkeja. Ja minulla olisi kaksi kysymystä. Ensinnäkin ETS-tuloihin liittyen, joka on hyvin arkaluontoinen kysymys. Mutta ehkäpä olisi mahdollista saada aikaiseksi jonkinlainen kannustinjärjestelmä, jotta jäsenvaltiot puulaisivat äh, resurssinsa, joita sijoittavat uusiin teknologioihin, tutkimukseen ja kehitykseen ja uusiin ratkaisuihin ja yhteisiin projekteihin tai hankkeisiin. Ja toinen kysymykseni koskee ETSn soveltamisalaa. On olemassa ajatuksia jopa hankkeita valtioita valtioissa erityisesti liikennealan integroimiseen ETS-puitteistoon. Mitä mieltä olette näistä ehdotuksista? Last. Uh, ja kiitoksia nyt sitten varmaankin viimeinen puheenvuoropyyntö on edustaja Najilta. Thank you, Chair. Um, Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitokset Arvoisa varapuheenjohtaja, tehtävänne ei ole kaikista helpoin, mutta olette hyvinkin miellyttävällä tavalla tätä asiaa, vaikeaa asiaa käsitelleet. Mitä tulee energia yhteishankintoihin. Tämä pitäisi olla vapaaehtoinen järjestelmä. Ja nyt kysyisinkin teiltä, että pitääkö tämä paikkansa. Jos näin todellakin on, niin mihin järjestelmään tämä perustuisi? Komissio loisi ilmeisesti pelisäännöt tai eräänlaisen foorumin, jossa sitten näistä asioista keskusteltaisiin. Ja sitten toinen kysymys. Miten voimme varmistaa, että energiahinnat ovat mahdollisimman alhaisella tasolla – jotta kilpailukyky voisi säilyä. Mitä tulee sitten uusiutuviin energialähteisiin, miten tällä puolella voitaisiin saada enemmän aikaiseksi? Kysyisinkin teiltä, että aiotteko luoda eräänlaisen sektorikohtaisen tukijärjestelmän vai aiotteko vain keskittyä esimerkiksi energiatehokkuuteen? Paljon kiitoksia. Sitten komission varapuheenjohtaja saa vastata lukuisiin kysymyksiin. Onnea matkaan vain. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvostan todellakin osoittamani kiinnostusta ja eh, hyvin tarkkoja kysymyksiä, koska toisinaan kun kuulee kysymyksiä, niin huomaa jo, että tämänkin suhteen pitäisi tehdä enemmän vastauksia, ei ole valmiina. Ja tämä onkin mielestäni meidän vuoropuhelumme tavoite täällä, eli että edistettäisiin yhteistä politiikkaamme ja olemme sen, olen sen takia erittäin kiitollinen parlamentin jäsenille. Vastatakseni edustaja Grostetin kysymykseen, niin johdantopuheenvuorossani viittasin viimeaikaiseen diplomaattiseen ponnisteluun komissaari Kanjaten kanssa, joka oli erityisesti tuolla Välimeren alueella vierailemassa eri maissa ja hänen tarkoituksenaan oli siinä seurata Välimeren alustaa, joka, jonka tarkoituksena oli saada jäsenvaltiot tekemään läheisempää yhteistyötä yhteenliitettävyyden energiaturvallisuuden ja myöskin uudistuvien energiavarojen tehokkaamman käytön aikaansaamiseksi tällä alueella. Ja minusta tämä vierailu oli oikein onnistunut. Algeriasta tuli ja muistakin maista alueelta tuli selkeitä myönteisiä viestejä. Siellä oli halukkuutta tehdä yhteistyötä näiden hankkeiden puitteissa ja kuten totesitte, uudistuvat energiavarat, erityisesti aurinkovoimateknologia on tärkeä aihe tuolla maailmankolkalla. Eli ja, välimeri pysyy edelleenkin avain alueena energiayhteistyön alalla tulevaisuudessa. Edustaja Dalli kysyi hiilestä irtautumisesta, mutta hän ei ollut ainoa, joka tämän aiheen otti esille. Hän viittasi myöskin liikenteeseen. Myöskin muut Euroopan parlamentin jäsenet ovat tässä puhuneet tästä aiheesta, joten ihan pari lyhyttä kommenttia tähän aiheeseen, koska tämähän on valtava asiakokonaisuus, joka pitää liikennekomissaarin kyllä työn touhossa kiinni. Ja teemme hänen kanssaan yhteistyötä vaihtoehtoisten eh, polttoaineiden puitteissa. Myöskin sisällytämme tulevaisuuden infrastruktuuriprojekteihin ehdollisuuden erityisesti tiekuljetusten alalla, koska meidän täytyy päästä eroon tämänhetkisestä tilanteesta, jossa sanotaan, että no en osta sähköautoa, koska minulla ei ole mahdollisuus ladata sitä ja sitten yritykset eivät rakenna latausasemia, koska ei ole tarpeeksi sähköautoja liikenteessä. Eli tähän täytyy saada ratkaisu aikaiseksi. Ja sen takia me haluamme varmistaa, että molemmilla aloilla teknologia edistyisi eh, johdonmukaisella tavalla. Ja täytyy varmistaa, että jos käytetään eurooppalaista tukea infrastruktuurin rakentamiseksi, niin silloin täytyy eh, ottaa eh, mukaan myöskin sähköautojen latausasemat. Ja kysyitte myös, että onko tämä osa myöskin maakohtaista analyysiä. Vastaus kuuluu, että kyllä. Nimittäin energiaunionin tärkeä osa on myöskin se, kuinka edetään liikennealalla ja hiilestä irtautumisella siellä. 18. kesäkuuta järjestämme laajan konferenssin koskien tieliikenteen hiilestä irtautumista ja haluaisin käyttää ää, sitä palautetta, jonka olemme saaneet sidosryhmiltä mm, keskustellaksemme muiden komissaarien kanssa siitä, kuinka voitaisiin parhaalla mahdollisella tavalla soveltaa näitä kerättyjä kokemuksia konkreettisissa lainsäädäntöehdotuksissa. Ja haluaisimme järjestää tämän kokouksen äh, vielä ennen kesätaukoa. Sitten aiomme jatkaa edelleen autojen ja pakettiautojen päästörajoitusten uudelleen tarkastelua vuonna 2016. Meillä on luvassa paljon valmistelutyötä. Työstämme myöskin masterplania yhteen, yhteis, yhteistyössä toimivien älykkäiden liikennejärjestelmien aikaansaamiseksi. Strasbourgissa meillä on tarkoitus tarjota kansalaisille enemmän älykkäitä liikennejärjestelmiä kaupunkialueilla, jotta he eivät joutuisi seisomaan niin pitkiä aikoja liikenneruuhkissa. Ja kuten tiedätte, olemme keskustelleet ETSstä ja ets ulkopuolisista aloista liikenteeseen liittyen ja ETSn ulkopuolellehan jää ilmailu, mutta meillä on tietenkin kansainväliset kumppanimme, joiden kanssa teemme yhteistyötä tällä alalla ICAON kanssa. Käymme neuvotteluja ja siellä tarvitsemme tietysti vakaata yhteistyötä. Ja mitä muuta voimme tehdä sitten hiili, vähähiilisyyden edistämiseksi? Esimerkiksi voidaan käyttää älykäämpää ja ympäristöystävällisempää teknologiaa ää, lämmitys- ja viilennystrategiassamme. Ja varmaankin tulette näkemään, että tätä hiilestä irtautumiskysymystä tullaan käsittelemään läheisesti uusiutuvia energiavaroja koskevassa paketissamme ja kaikissa tiedos, tiedoksiannoissamme ja valmistelutyössämme tulemme ottamaan tämän huomioon vuoden 2016 osalta. Haluan kiittää tästä kutsusta Skotlantiin. Olenkin käynyt siellä jo muutaman kerran, mutta varmasti tulen sinne uudestaankin mielelläni. Tässä haluamme saavuttaa sellaisen tilanteen, että tarkastelemme maakohtaisia erityispiirteitä, mutta yleinen tavoitteemme meillä tietenkin täytyy olla yhteinen e- e- eurooppalainen lähestymistapa energiapolitiikkaan ja energiaunioniin. Eli nämä avainelementit on työstettävä yhdessä ja etsittävä ratkaisuja Euroopan tasolla ja alueellisella tasolla. Ja uskon, että ensireaktioni jäsenvaltioiden kanssa käydyistä keskusteluista on se, että jäsenvaltiot ymmärtävät, että he voivat saada aikaiseksi enemmän, jos teemme yhteistyötä energia, energian siirron ja energian politiikan alalla yleensä. Sitten viitattiin myöskin energiaköyhyyteen ja energian hintoihin, mitä niillä voidaan tehdä köyhyyden helpottamiseksi. Paras lähestymistapa varmaankin olisi se mielestäni, että markkinat ovat kilpailumpia. Meidän täytyy voimauttaa kansalaiset niin, että he voivat valita, mistä he energiansa ostavat ja kuinka he sitä käyttävät. Olisi oltava käytettävissä enemmän älykästä teknologi- teknologiaa, joka äh, madaltaisi jakelukustannuksia. Ja edelleen energian hinnat ovat vielä liian korkealla tai jos energian hinnat pysyvät liian korkealla edelleenkin kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville kansalaisillemme, niin meidän täytyy tarkastella erilaisia sosiaalisia interventioita, esimerkiksi sosiaalisia tariffeja, niin kuin joissakin jäsenvaltioissa on jo todettu, koska noin 50 miljoonalla, Euroopalla, äh, miljoonalla eurooppalaisilla on ongelmia maksaa energialaskunsa ja Kyseessä ei ole silloin mikään kansallinen sosiaalinen ongelma, vaan aivan Euroopan laajuinen. Ja sanoisin edustaja Dallille ja muutamalle muullekin edustajalle siitä, että ympäristölle haitallisista tuista on olevassa, olemassa selkeät suuntaviivat ja me varmistamme, että ne pannaan asianmukaisesti täytäntöön. Ja mitä tulee näihin edustajan Lafrontesin kolmeen kysymykseen koskien kansalaisia, niin energiariippuvuudesta toteaisin, että Venäjä ja Pohjois-Afrikka ovat jatkossakin tärkeitä energian toimittajia Euro- Euroopalle, mutta uskoisin, että voimme tehdä vielä paljon sen suhteen, että emme olisi niin riippuvaisia heidän lähteistään. Meillä on Kaspian mereltä, Kaspian alueelta luvassa uutta kaasua ja se liittyy myöskin energiatehokkuusohjelmaamme ja sitten käytämme myöskin ihan kotoperäisiä energianlähteitämme, esimerkiksi aurinkoa ja tuulivoimaa. Ja tarkoitus on myöskin saada aikaiseksi vakaa LNG-strategia aikaiseksi. Uudet kehityskulut markkinoilla osoittavat, että kaasusta on tulossa maailmanlaajuinen hyödyke öljyn tapaan. Ja viime viikkoina olemme huomanneet, että spot-hinta, hetkittäinen hinta ää, maakaasulle on ollut tarkkailun alla. Eli tämä on uusi ilmiö. Meidän täytyy varmistaa, että energialähteemme ovat tasapainossa ja emme olisi yliriippuvaisia tietyistä tahoista, kuten jotkut jäsenvaltiot ovat aikaisemmin olleetkin jo jonkin aikaa. Koskien liuskekaasua uskoisin, että EU:ssa Euroopassa ja USAssa tilanne on aika erilainen keskenään. Meillä on aika erilaiset geologiset olosuhteet liuskekaasun frakkaamiselle ja meillä on aivan erilainen eh, julkinen suhtautuminen, kansalaisen suhtautuminen frakkaukseen – kuin USAssa. Ja meidän lähestymistapamme, eli se, että jäsenvaltiot voivat itse päättää, haluavatko he käyttää tätä teknologiaa sillä ehdolla, että kaikkein edistyneintä ja uusinta ja ympäristöystävällisintä teknologiaa käytetään, on, on se meidän lähestymistapamme koska uskon, että eurooppalaisille ympäristö ja teknologian yleinen hyväksyttävyys on aivan eri tasolla kuin USAssa ja tämä ilman muuta täytyy ottaa huomioon. Uskoisin, että jos, jos tukeuduttaisiin enemmän teknologioihin, jotka meillä on käytettävissämme, voisimme saada, saada enemmän aikaiseksi. Eurooppalaiset älykkäät verkot ja eurooppalainen liuskekaasu voisi olla ratkaisu, koska käyttämällä olemassa olevaa teknologiaa voimme säästää ener- energiaa ja vähentää CO2-päästöjä ja parantaa hintatasoa ja saada aikaiseksi paremman ympäristön täällä Euroopassa. Edustaja Peterle haluaisin kiittää ehdotuksista. Sehän oli aika teknistä, mitä hän minulle kertoi. Ottaisin mielellään nämä ehdotuksen vastaan kirjallisena, jos mahdollista. Ja sitten mitä tulee vihreään politiikkaamme ja energiatehokkuuspolitiikkaamme, niin Euroopassa pyrimme valtavirtaistamaan tätä politiikkaa kautta budjetin jos puhutaan kohesiotuesta tai mistä tahansa budjettikohdasta, niin val- valtavirtaistamista on nähtävissä. 20 prosenttia budjetista pitäisi ohjata vihreiden politiikkojen tukemiseen. Ja voimme huomata, kuinka tämä on yhteensopiva maaseudun kehittämispolitiikkamme kanssa, jonka olemme jo saattaneet voimaan. Kutenlanin ja kuten Kutenlan mainitsi Junckerin investointisuunnitelmasta. Energiatehokkuus on siellä aivan selkeästi yksi niistä aloista, jo, joille tukea tarvitaan ja odotetaan. Tärkeää oli kuitenkin, että hankkeet olisivat hyviä, jotka pääsisivät ensimmäisestä seulonnasta läpi ja saisivat sitten rahoituksen. Tämä on minun mielestäni monille kunnille tärkeä prioriteetti, monille kunnan johtajille. Tiedän, että heillä on siellä paljon hankkeita odottamassa ja he haluaisivat Junckerin suunnitelmasta niille tukea. Teemme tuke- yhteistyötä pankkien kanssa jäsenvaltioissa, jotta nämä kaikki tarpeet ja vaatimukset voitaisiin aggregoida yhteen ja voitaisiin kehittää älykkäitä rahoitusvälineitä, koska tähän on tarvetta tulevaisuudessa. Sitten haluaisin vakuuttaa, että LNG Kyrkissä on strategisesti tärkeä hanke. Sillä voidaan varmasti parantaa koko Adrian alueen energiavarmuutta. Meillä on heinäkuussa Kroatiassa kokous, jossa keskustellaan 14 plus 1 toiminta ohjelmaa ja poliittisella tasolla tätä viedään eteenpäin. Siinä keskustellaan siitä, miten nämä hankkeet etenevät ja jos ne pannaan täytäntöön, niin niillä pitäisi luoda sellaiset olosuhteet niille maille, jotka eivät ole EUn jäsenvaltioita, mutta ovat osa energiayhteisöä, niin nämä maat pääsisivät erilaisiin energialähteisiin käsiksi ja eroon yliriippuvuudestaan tiettyistä toimittajista. Edustaja Gripille toteaisin, että meidän täytyy kunnioittaa energiaa äh, miksin monipuolisuutta, mutta kunnioittaa myös olemassa olevia sopimuksia. Neuvoston päätöksellä todettiin asiasta että esimerkiksi CCS ja CCU-teknologian merkitys tutkimus- ja innovaatiopolitiikassamme on keskeisessä asemassa, jotta saataisiin aikaiseksi edistystä tällä alalla. Ja sitten Gazprom kiista. Tämä on tietenkin kollegani toimiala, Margaret Vestagenin toimialaa, mutta tiedän, että Gazprom reagoi tilanteeseen positiivisesti tähän tähän äh, kartellitutkintaan. Ja komissiossa sitten täytyy vain odotella, että menettely viedään loppuun. Ja Gazprom esittää määräaikojen puitteissa argumenttinsa Euroopan komissiolle ja komissio sitten pohtii, tarkastelee ne ja äh, vetää johtopäätöksensä sen mukaisesti. Edustaja Bellet viittasi ETSn uudistamiseen ja hän tietää, mitä tämä aineisto sisältää. Ja jos nyt puhutaan ää, huutokauppatulojen jakamisesta, niin jäsenvaltioilla olivat siinä, oli siinä erilaiset lähtökohdat. Suurin osa menee kaikille jäsenvaltioille ja 10 prosenttia sitten näille vähävaraisemmille jäsenvaltioille, jotta voitaisiin tukea teknologian modernisointi prosesseja. Innovaatiorahasto olisi tarkoitus luoda ja sitten modernisointirahasto, jolla rahoitettaisiin vanhoja voimalaitoksia ja niiden modernisointeja, jotta ne eivät enää päästäisi niin paljon hiilidioksidipäästöjä tämän uuden teknologian käyttöön, nopeamman käyttöönoton ansiosta. Ja sitten edustaja Nagille, joka on maanmieheni. Haluaisin sanoa, että mitä tulee kaasun yhteisostoihin, niin tällä hetkellä asiaa tutkitaan, kuinka yhteiset ostot voitaisiin järjestää ja tämä pitäisi olla vapaaehtoista sitä voi, ja sitä pitäisi voida käyttää kriisitilanteissa, mutta meillä syys-lokakuussa on varmaankin tutkimuksen tulokset käytettävissä ja kerron niistä sitten mielelläni, kun ne on käsillä ja kuinka näitä tutkimustuloksia voitaisiin käyttää tulevaisuudessa hyödyksi. Sitten energiatehokkuus, energian hinnat. Nämä ovat sellaisia osa-alueita, jotka otetaan esille lainsäädäntöehdotuksissa, joihin olen viitannut jo useampaan otteeseen. Ja varmaankin hyvät ratkaisut löytyy sen suhteen, kuinka kilpailua lisäämällä voitaisiin luoda painetta hintojen alentamiseen, ympäristöystävällisyyteen ja niin edespäin. Ja kiitoksia vielä puheenjohtajalle siitä, että annoitte minulle mahdollisuuden puhua täällä ja vastata Euroopan parlamentin envivaliokunnan jäsenten kysymyksiin. Kiitoksia paljon, ei pelkästään esityksestänne, vaan näistä hyvin yksityiskohtaisista vastauksista, joita annoitte meille. Ja luulen, että nyt voimme päättää kokouksemme. Muistuttaisin vain, että seuraava kokous järjestetään 26.5. Brysselissä. Eikä meillä tällä hetkellä ole muita esityslistan kohtia, joten kiitän teitä kaikkia ja kiitämme vielä komission varapuheenjohtajaa Shevchovicia läsnäolosta.